morning everybody. Uh, Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme nyt esityslistan käsittelyn. Pyytäisin, että kaikki um, hyväksyisivät sen, että otetaan pieni muutos tuohon esityslistaan ennen äänestyksiä. Ö, oikaisu itse asiassa tähän Creative Europe luova Eurooppa-ohjelmaan. Eli sitten kun siirrymme käsittelemään tuota kohtaa, niin voimme, voimme selittää tämän tar- tarkemmin. Eli meillä on tekninen oikaisu tähän Creative Europe-ohjelmaan. Vastustaako joku sitä? Ei. No niin, ja sitten pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 20. 20. tammikuuta, 6. helmikuuta, 12. 13. helmikuuta. Nämä pöytäkirjat ovat asiakirjoissanne. Ehdotan, että kuten tavallista, voimme katsoa nämä pöytäkirjat hyväksytyksi, jos päivän aikana ei tule vastalauseita. Tulkkaus ei ole tarjottuna Bulgaris, Bulgariassa. Ähm, Tsekissä, Sloveniassa ja Baltian maan kielissä kaikki muut kielet tulkataan. Ja sitten kohta A, jonka olemme juuri lisänneet. Sihteeristö kirjoitti viime viikolla teille kaikille ja selitti, että neuvosto on tehnyt ehdotuksen oikaisuksi artiklaan 24.6 tähän Creative Europe luova Eurooppa-ohjelmaan. Ehdotetaan, että tämä epä, tai tämä väärä oikeus varainhoitoasetuksen artiklan 32 muutetaan niin, että siinä viitataan artiklan 131, 132 ja sen siis artiklan 132. Eli siis meillä valiokunnassa oli käytetty oikeaa viittausta. Juristit olivat sitten korvanneet tämän väärällä viittauksella. Meidän pitää siis muuttaa tämä, eli meidän pitää ottaa valiokunnan teksti. On hienoa siis juristille antaa palautetta, että on annettu, annettu väärä viittaus. Eli artikla 130. Siihen pitää viitata oikealla tavalla. Onko jollakin tätä oikaisua vastaan jotakin? Voimmeko hyväksyä Tämän mehän olimme siis oikeassa alun perin, joten voimme pitää tämän kannan. Hyvä, kiitos. Oikaisu on näin hyväksytty ja näin Luova Eurooppa-ohjelma voi toimia. Sitten esityslistan kohta neljä. Uudet teknologiat ja avoimet oppimateriaalit. Katalin Sorin Ivan on ollut tästä esittelijänä. Tämä on ainoa äänestys tänään. Pyytäisin, että Ivan, jos hän haluaa, voi vielä sanoa asiasta jotain. Katalin, haluaisitko mainita asiasta jotakin? Ole hyvä. Intervin uh, amendamente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Joitakin tarkistuksia tai hyvin suuri joukko tarkistuksia on tehty tähän tekstiin ja olemme onnistuneet tekemään erinomaista yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa, eri ryhmien edustajien kanssa. Ilmapiiri oli oikein mukava ja leppoisa ja rakentava, joten mitään erityisiä ongelmia tai esteitä ei ollut tämän mietinnön laatinnassa. laadinnassa. Kaikki hyväksyivät myöskin tehdyt ehdotetut kompromissit, joten kaiken kaikkiaan olen oikein tyytyväinen tähän mietintöön ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka auttoivat sen laatimisessa. Kiitoksia Katalin. Toivon, että voimme nyt siirtyä äänestämään. Ottakaa äänestyskortit esille. Tämä on mitään monimutkainen äänestys, sillä niin kuin yksinkertaista, kun Katalin tuossa sanoi, tämä ei varmasti ole. Muutamia kiistanalaisia äänestyskohtia on niin kuin olen kuullut, joten haluaisin mahdollisimman usein hoitaa tämän koneäänestyksenä. Onko kaikilla äänestyskortit valmiina? Aloitamme tarkistuksella 22 puolesta vastaan. No, eihän tämä näin hoidu. Eivät kaikki voi olla puolesta ja vastaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Ai, no minulla tämä kone ei toimi. Äänestys päättyy. 11 vastaan 9 puolesta hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa 36. Äänestys päättyy. 14 puolesta 6 vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta Anteeksi, mitä? Niin 43, 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys. Alkaa koneellisesti 43. Äänestys päättyy. Hylätty. Mm. 44 vasta, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Me äänestämme 44. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljätoista puolesta kahdeksan vastaan, eli Hannun, Hannun ääni otettiin myös mukaan. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 8 vastaan. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 53 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 9 puolesta 13 vastaan hylätty. 62 puolesta. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 11 tai 12 puolesta, koska Hannu Takkulan äänikin otetaan huomioon. No niin, mikä on seuraavaksi? 63. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneelliset. Koneäänestys alkaa 64. Äänestys päättyy. Hannu, jos et äänestä, niin en voi, en voi laskea. Ai anteeksi, anteeksi. 12 puolesta 10 vastaan. 65 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 ja 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta. Ai, emmekö siirrykään 80. 80, 83, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10 puolesta 12 vastaan hylätty. En nyt ottanut Hannu sinun ääntäsi huomioon, silloin olisi vielä huonompi tilanne ollut. Ja sitten 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10 puolesta 12 vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty 101 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta vastaan, ai eikö, ai 107 seuraavaksi, 107 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta puolesta 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan. Ai anteeksi, 112, 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 121 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 122 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 123 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää. Tai tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta, 12 vastaan hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 oli identtinen, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän. Niin, koska kuusi tässä hy- hylättiin. Tai epäilkö joko kuutosen tulosta? Ei, no hyvä. Seitsemän puolesta. No, tarkistamme kuutosen kuusi, kuusi koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 20 vastaan kolme puolesta hylätty, kuten sanoin. Ei, ei. Marit Heres. No, joitko liikaa eilen illalla? Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta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 24 puolesta eikä ketään vastaa Katalin kauden lopulla hieno tulos. Kiitoksia paljon. No niin, ja sitten siirrymmekin seuraavaan kohtaan. Yritämme nyt löytää komission jäsenen. Jossakin nurkassa hän lymyilee varmasti. Olkaa hyvä ja jääkää tänne saliin, että komission jäsentäkin kuunnellaan. Älkää lähtekö. Pysykää paikalla. No kaikki lähtevät. Piotr, Boris, Pago. Uskomatonta. Ganz lieb. Dankeschön. She's on her way, please. Komission jäsen on matkalla, olkaa nyt hieman kärsivällisiä vielä. Es ist das letzte Treffen mit der Tämä on nyt viimeinen tapaamisemme komission jäsenen kanssa, joka vastaa kulttuuristaan, urheilusta, koulutuksesta ja monikielisyydestä ja nuorisoasioista. Andruilla on hienoa, että pääsit tänään paikalle. Näin voin tavallaan, voi tavallaan tehdä yhteenvedon viimeisistä viidestä vuodesta. Kuten eilen illalla sanoin, muistaakseni viimeisenä viime, viitenä vuotena komissio on, on tehnyt monia aloitteita, jopa mennyt pidemmälle kuin sopimusten määräykset. Me olemme siis saaneet paljon aloitteita, jotka olemme käsitelleet ja jotka, joista, jotka joistakin ovat vielä käsittelyssä. Haluaisin kiittää Andrewlla ja hänen henkilökuntaansa siitä, että saimme hyviä aloitteita, joita me myös tuimme. Me saimme suosituksia ja tiedonantoja, joihin mekin pystymme panostamaan. Ja näin toivottavasti myös hallituksiin, kansallisiin hallituksiin asti nämä aloitteet ovat päässeet. Hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, dear Doris. Good morning. Kiitos. Hyvä Doris. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Minulle on suuri ilo käyttää tämä tilaisuus hyväkseni ja puhua valiokunnalle. Haluaisin kiittää jokaista teistä tekemästämme yhteistyöstä näiden neljän, Doris puhui neljästä vuodesta, viiden vuoden aikana. For us, uh, for us, for us it was Neljä, neljä ja puoli vuotta sanotaan. Okay, okay. okay. So um, it was thanks to your support. Teidän tukenne ansiosta olemme yhdessä, aivan niin kuin totesitte, pääset moniin tavoitteisiimme kulttuurin, nuorisoasioiden ja urheilun alalla. Haluaisin nyt muutamalla sanalla korostaa pääsaavutuksiamme viimeisten muutaman vuoden aikana. Emme ole tietenkään saaneet aikaiseksi kaikkea sitä, mitä halusimme, mutta voimme kaikki olla ylpeitä niistä välineistä ja politiikoista, joita jätämme jälkeemme tuleville. Viimeisen neljän vuoden aikana olen pyrkinyt saamaan kulttuurin Euroopan toiminnan keskiöön, nyt kun elämme tätä vakavaa kriisiä. Ihmiset ja heidän taitonsa ovat saaneet aikaiseksi tämän älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun, jota me kaikki niin kovasti haluamme. Me olemme jatkuvasti todenneet, että investoinnit koulutukseen on saatava jatkumaan, vaikkakin jatkamme myös julkisen talouden tervehdyttämistä. Tämä rohkaisee meitä etenemään kohti Euroopan unionin koulutusalan tavoitteita vuodelle 2020. Vuoteen 2012 mennessä lähes 33, 36 prosenttia nuorista ihmisistä unionissa oli korkeakoulutuksen parissa ja saivat niitä tietoja ja taitoja, jotka lisäävät heidän mahdollisuuksiaan löytää hyvä työpaikka. Kun aloitimme työn vuonna 2010, niin silloin puhuttiin 31 prosentista. Eli me olemme siis oikealla tiellä, jotta pääsemme 40 prosentin tavoitteeseemme ja olemme sulkemassa sitä kuilua, joka meillä on suhteessa kansainvälisiin kumppaneisiimme. Me olemme myös oikealla tiellä toisen asteen koulutuksen suhteen koulupudokkaiden tai koulunsa keskeyttäneiden oppilaiden määrä on pienenemässä. Vuonna 2012 luku oli pudonnut 15 prosentista 12,7 prosenttiin ja todennäköisesti pääsemme 10 prosentin tavoitteeseemme vuoteen 2020 mennessä. Tämä on hyvää edistystä, totta kai, mutta meidän täytyy pitää vauhdista kiinni. Ja uskon, että tässä onnistumme. Tänään entistä enemmän koulutus on unionin politiikan keskiössä. Tämä on tärkein ja kestävin muutos, jonka olemme viime vuosina nähneet ja kokeneet. Se on paljon tärkeämpää kuin pelkät luvut ja numerot. Emme ole vain tuottaneet uutta politiikkaa ja ohjelmia, vaan olemme vihdoin viimein tunnustaneet sen, että Euroopalla voi olla merkittävä rooli eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa joka vuosi, kun komissio antaa omat suosituksensa jäsenvaltioille, me vahvistamme koulutuksen strategista merkitystä ja tarvetta investoida ja uusiutua. Tuemme ohjaa, ohjaamme jäsenvaltioita näissä uudistuksissa ja olemme myös tuottaneet aivan spesifisiä politiikkoja tämän tueksi. Ajattelen tässä koulutuksen uudelleenajattelutiedonantoa, koulutuksen avaamistiedonantoa ja korkeakoulutuksen kansainvälistymistä käsittelevää tiedonantoa. Kulttuurialalla olemme muuttaneet tapaa, jolla puhumme eh, kulttuurista ja luovista aloista. Olemme onnistuneet samanaikaiseksi tasapainon toisaalta sen suhteen, että ymmärrämme kulttuurin oman arvon ja sen osan identiteetissämme ja toisaalta taas ymmärrämme kulttuurialan taloudellisen merkityksen ja sen mahdollisuudet viedä innovaatiota eteenpäin ja luoda uusia työpaikkoja. Mutta sanon tämän aivan selvästi. Kun taide ja luova media globalisoituu ja digitalisoituu, niin siitä huolimatta julkisen tahon, taso, tahon toiminnan tarve on aivan päivän selvää. Eurooppa on vahva elokuva-alalla ja lähetystoiminnassa. Katsommeko todella, että pelkästään markkinat olisivat saaneet aikaiseksi sen niin hienon tilkkutäki, joka meillä on elokuva-alalla ja televisioalalla mantereen laajuisesti? Näin ei varmasti olisi ollut. Moninaisuus, laatu ja riippumattomuus julkisrahoitteisessa sisällössä on eurooppalainen arvo, joka on meille yhteinen arvo ja olen ollut ylpeä puolustaessani tätä arvoa. Katsotaanpa nyt hieman tarkemmin sitä, mitä olemme viimeisten vuosien aikana tehneet ja lähdetään liikkeelle koulutuksesta. Euroopassa olemme hyvin sitkeän paradoksin edessä. Toisaalta työttömyystaso on monissa maissa sellaisella tasolla, jota emme voi hyväksyä. Me kaikki tiedämme, että nuoret ihmiset kärsivät kaikista eniten. Mutta sitten taas toisaalta noin kaksi miljoonaa tyhjää työpaikkaa on Euroopassa ja monet työnantajat eivät löydä oikeita työntekijöitä tyhjiin työpaikkoihin. Puhutaankin jonkinlaisesta taitojen epäsuhdasta, ja tämä on kiinnittänyt meidän huomiomme. Ennusteet kertovat, että vuoteen 2020 mennessä noin yksi kolmasosa työpaikoista unionissa vaatii korkean tason pätevyyttä. Tällä hetkellä vain yksi neljäsosa työvoimasta on koulutettu tämän tason vaatimusten mukaisesti. Tällainen tehtävä meillä on edessämme. Kun esittelin strategiamme koulutuksen uudelleenajattelusta vuosi sitten, niin tavoitteena oli auttaa jäsenvaltioita päästä, pääsemään näihin tavoitteisiin. Korostin, että on kiireellistä toteuttaa uudistuksia kaikilla koulutuksen tasoilla, jotta saamme oikean yhdistelmän toisaalta perustaidoista ja toisaalta poikkitieteellisistä taidoista, jotta työllistyvyys paranisi. Kehitetään uusia opetus- ja oppimismetodeja ja omaksutaan uudenlaisia lähestymistapoja rahoittamiseen ja kumppanuuksiin. Haluan kiittää esittelijänne edustaja Neve Dalvaa hänen mietinnöstään, koulutuksen uudelleenajattelusta. Parlamentti hyväksyi tämän mietinnön viime lokakuussa. Koulutuksen uudelleen ajatteleminen tarkoittaa sitä, että meidän täytyy parantaa toimintaamme sen suhteen, miten käytämme uutta teknologiaa kouluissa. Me elämme jo digitaaliaikakautta, mutta vasta aivan tässä hiljan olemme ryhtyneet todella pohtimaan, mitä tämä tarkoittaa sen suhteen, miten opetamme kouluissa. Viime syyskuussa varapuheenjohtaja Kruus ja minä esittelimme uuden aloitteen koulutuksen avaamisesta. Haluaisin onnitella esittelijää, edustaja Ivania, hänen mietinnöstään, jonka valiokunta on hyväksynyt suurella enemmistöllä, käsittääkseni juuri tänä aamuna. Viime kuussa Euroopan koulutusministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät, jotka tukivat meidän näkemystämme siitä, että koulutusjärjestelmä jää tavoitteistaan, alisuoriutuu. Ja meidän täytyy tehdä parempaa työtä, jotta nuoret saavat oikeanlaiset tiedot ja taidot ja pätevyyden. Tiedän, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että kun puhutaan taidoista, niin ei riitä, että korkeakoulutusta vain laajennetaan. Meidän on parannettava laatua ja myös koulutuksen relevanssia kaikilla tasoilla. Kyse ei ole pelkästään siitä, että tarvitaan korkeata taitotasoa. Ennen kaikkea me tarvitsemme oikeanlaista taitotasoa. Meidän on rohkaistava hedelmällisempiin suhteisiin, kun ajatellaan oppimispaikkoja ja toisaalta työelämää. Eurooppalainen oppisopimus yhteenliittymä, jonka lanseerasin viime kesänä komission jäsen Andorin kanssa, on tärkeä osa eurooppalaisia ponnisteluja, jotta saamme koulutuksen ja työelämän lähemmäksi toisiaan. Viime kesänä käsittelimme tiedonannon korkeakoulutuksesta maailmassa. Tämä oli mahdollisuus pohtia sitä, miten EU voi auttaa kansainvälistämään korkeakoulutus, korkeakoulutusta ja yliopistoja. Meillä on moniulotteinen ranking-väline, EU Multirank, niin kuin tiedät, tämä uusi väline pyrkii antamaan meille paremman käsityksen korkeakoulun näkymis, korkeakoulutuksen näkymistä. Tässä on keskitytty kovasti tutkimustoimintaan, eikä välttämättä heijasteta, heijastella kaikkia osa-alueita järjestelmässä. Mikään äh, listaus, ranking-järjestelmä ei tietenkään ole täydellinen, se on subjektiivinen, mutta äh, tämä luokittelu on olemassa oleva väline ja sen laatua pitää pyrkiä parantamaan. Nyt taho, joka tätä luokittelua hoitaa, kehittää omaa tiedonkeruutaan. Tässä on mukana yli 500 instituutiota ympäri maailman ja se on jo ryhtynyt analysoimaan tuloksia. Kesäkuussa Kreikka puheenjohtajavaltiona järjestää konferenssin, jossa keskustellaan alustavista tuloksista ja käynnistetään uusi ranking-kierros. Meillä on nyt, nyt uusi Erasmus Plus-ohjelma, joka auttaa meitä saamaan tuloksia aikaan kaikissa näissä politiikan aloissa. Doris, olen kiitollinen sinulle ja valiokunnalle siitä, että olemme saaneet nämä tulokset aikaiseksi viime vuoden lopulla. Yhteisten ponnistelujemme ansiosta voimme antaa neljälle miljoonalle ihmiselle mahdollisuuden opiskella, tehdä työtä, kouluttautua ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Neljä miljoonaa ihmistä. Tässä ohjelma viedään aivan uudelle tasolle. Erasmus Plus on sitoumus nuorille ihmisille, joille tarjoamme mahdollisuuksia ja tarjoamme heille mahdollisuuden saada niitä taitoja, joita uudenlaisessa mobiilissa ja monikulttuurisessa maailmassa tarvitaan. Näin voimme rikastaa myös kielellistä kulttuuriamme, moninaisuuttamme, innovoida kielen opetuksen rahoitusta edistää monikielistä Eurooppaa ja vähemmistökieliä. Olen kiitollinen edustaja Alfonsille viime mietinnöstä, jossa käsiteltiin uhanalaisia kieliä. Meidän ohjelmamme auttaa opetusjärjestelmiä modernisoimaan opiskelumetodeja ja kursseja ja tukee uudenlaisia kumppanuuksia työmaailmassa. Meidän täytyy huomioida tämä taitotason epäsuhta. 125 000 koulua, nuorisoryhmää, yliopistoa, korkeakoulutusoppilaitosta ja ammattioppilaitosta tekee meidän kanssa yhteistyötä Euroopan laajuisesta. 150 tietoallianssia auttaa 1500 yliopistoa innovoimaan opetusta. 150 sektorikohtaista taitoallianssia tuo yhteen 2000 koulutusalan oppilaitosta ja yritystä. Ja Erasmus Plus tuo uutta energiaa nuorisoalan toimintoihimme. Tällaisena aikana, jolloin nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla ja monet nuoret ovat jääneet koko järjestelmän ulkopuolelle. Nämä tiedot ovat äärimmäisen huolestuttavia. Tiedän, että alussa jotkut olivat skeptisiä nuoriso-osuudesta tässä uudessa ohjelmassa. Lopputulos on kuitenkin hyvä kaikkien kannalta. Erasmus Plus antaa uutta näkyvyyttä sekä viralliselle että epämuodolliselle oppimiselle ja tärkeiden taitojen saavuttamiselle myös koulun ulkopuolella. Saamme lisää rahoitusta nuorisotyölle ja vapaaehtoistyölle. Voimme auttaa nuoria oppimaan siitä, kun he ovat mukana kansalaistoiminnassa. Hyvä Doris, eilen illalla puhuit kokemuksista vapaaehtoistoiminnassa Euroopassa ja tämä oli hyvä tieto. Haluan kiittää edustaja Papa Nikolaota nuorisomietinnöstä, joka niin ikään hyväksyttiin viime vuonna. Kun ajattelemme urheilua, urheilua, niin me kaikki olemme tehneet kovasti työtä, jotta saamme sille riittävän tilan uudessa ohjelmassa. Nämä virstanpylvät ovat hyvin tärkeitä. Ensimmäistä kertaa urheilulla on oma sääntöperustainen rahoituksensa, rahoitusvälineensä unionin budjetissa. Tähän on vaadittu kovasti työtä. Meillä on myös FISASin mietintö eurooppalaisesta urheilun ulottuvuudesta. Se on tärkeä osa. Seuraavaksi kulttuurin, jonka tiedän olevan teille hyvin tärkeä aihe, ja myös minulle se on tärkeä aihe. Tässä olemme esitelleet uusia ajatuksia, jotka pyrkivät edistämään luovuutta luomaan sellaista ympäristöä, jossa saamme aikaiseksi kulttuurien moninaisuutta. Voimme laajentaa yleisöä, sitä kohdeyleisöä, joka eurooppalaisilla teoksilla on. Voimme stimuloida innovaatiota ja yrittäjyyttä. Esittelin äh, strategian kulttuurisen ja luovien alojen edistämisestä ja korostin siinä, että kulttuurilla on valtava potentiaali – kasvun ja työpaikkojen luomisessa, mutta tämän lisäksi myös kansalaisten luottamuksen lisäämisessä yhteisen eurooppalaisen hankkeen suhteen. Näin saamme uutta luottamusta yhteiskunnissamme ja talouksissamme. Olen kiitollinen siitä vahvasta tuesta, jonka olette tälle strategialle antaneet, ja erityisesti haluan kiittää edustaja Sanchez Smithia hänen mietinnöstään tässä aiheessa. Totta kai meidän menestyksemme riippuu myös kyvystämme varmistaa luovuuden, luovien alojen kestävä rahoitus niin, että saamme sellaisen sääntelykehyksen, jossa kulttuuriala ja luova ala voivat kukoistaa. Eurooppalaiset kulttuuripääkaupungit ovat osoittaneet kerta toisensa jälkeen, että kulttuurin ja taiteen huomioiminen pitkän aikavälin kehitysstrategioissa kaupungeissa ja niiden ympäröivillä alueilla voi luoda uusia työpaikkoja. Tämän dynamiikan paremmin ymmärtämys auttaa meitä jatkossa, kun teemme päätöksiä ja suunnittelemme tulevia politiikkoja. Haluan kiittää esittelijä Skuriaa hänen mietinnöstään Euroopan kulttuuripääkaupunkien ja tämän järjestelmän uudistamisesta. Teidän tukenne on ollut oleellisen tärkeää ja tiedän, että valiokunta on hyväksynyt kompromissin helmikuussa, joka auttaa meitä saattamaan neuvottelut päätökseen. Haluaisin mainita myös eurooppalaisen kulttuuriperintötunnuksen, joka nousi esille oman mandaattini alussa. Haluan kiittää edustaja Paljadeliaa aivan erityisesti hänen työstään. Ja nyt työmme jo kantaakin tulosta. Myöhemmin keväällä aion ehdottaa uutta aloitetta, jossa tutkitaan sitä, miten kulttuuriperintö vaikuttaa yhteiskunnissamme ja talouksissamme ja miten se vaalii Euroopan rakentamista itsessään. Tässä tutkimme Euroopan unionin roolia kulttuuri, kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Käynnistämme keskustelun jäsenvaltioiden kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa siitä, miten parhaalla tavalla voimme tehdä yhteistyötä. Totta kai olemme nyt käynnistäneet myös uuden luovien, luovan Euroopan ohjelman, jolla on noin 1,5 miljardin euron budjetti. Tässä on lisäystä tapahtunut 9 prosenttia suhteessa aiempaan tasoon. Näin aikoina Euroopan budjettihan on pienentynyt, niin tämä on huomattava lisäys. Ihmiset usein unohtavat tämän ja toteavat, että vain näin pieni lisäys on saatu aikaan, mutta kyllä tämä on iso lisäys, kun ajatellaan yleistä leikkausta teidän sitoumuksenne ansiosta voimme nyt tukea entistä enemmän taiteilijoita, elokuvaa ja myös kirjakäännöksiä. Voimme auttaa luovia aloja, kulttuurialaa vahvistamaan niiden kansainvälistä kilpailukykyä ja tukemalla niiden moninaisuutta. Meidän tukemme kulttuuri- ja luoville aloille on oltava hyvin kohdennettua. Olen kannustanut jäsenvaltioita ja henkilökohtaisesti olen kirjoittanut kaikille vastuuministereille, eh, jotka vastaavat rakennerahastoista, jotta he näkisivät tuen kulttuurille osana integroitua aluekehitysstrategiaa. Olen painottanut heille sitä, että rakennerahastot ovat olemassa ja niiden tarkoitus on myös tukea älykkäitä investointeja ja niitä täytyisi täysimääräisesti hyödyntää. Myöhemmin keväällä Uskon, että tänään, tänä päivänä kulttuurialojen rahoitus todellakin on entistä enemmän haaste. Kulttuurialan toimijoiden tarve saada täsmärahoitusta on päivän selvää. Sitä tarvitaan sekä julkiselta että yksityiseltä taas taholta. Meillä on nyt Luova Eurooppa-ohjelma, joka auttaa jäsenvaltioita pääsemään tähän tavoitteeseen. Me haluamme varmistaa säästöbudjettienkin aikoina kunnon budjetin luovalle Euroopalle. Erityisesti haluan kiittää edustaja Kostaa, joka edustajana auttoi meitä pääsemään hyvään lopputulokseen. Hyvät kollegat, jos nyt katsomme hieman taaksepäin ja katsomme kaikkia näitä ohjelmia, Erasmus Plus, Luova Eurooppa ja Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma, näemme todellakin kunnianhimoisen tavoitteen saattaa visiomme todellisuudeksi. Me haluamme avoimen luottavaisen Euroopan, jotta nuoret ihmiset voivat elää täyttä elämää. Niin, että avaamme Euroopan naapureille ja kansalaisille ja koko maailmalle. Kovan työn ansiosta tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa olemme saaneet näin lupavia tuloksia aikaiseksi. Haluan kiittää vielä kerran kaikkia teitä tästä mahdollisuudesta näin viimeisen kerran puhua valiokunnassa. Aivan erityisesti haluan kiittää varapuheenjohtajia, edustaja Tryppeliä ja edustaja Lökekaadia, joiden kanssa olen ollut erinomaisessa yhteistyösuhteessa. Mutta luonnollisesti loppusanat on varattu puheenjohtajalle. Haluaisin aivan erityisesti kiittää sinua, Doris, Eilen illalla minulla ei ollut tähän mahdollisuutta, mutta luulenpa, että tämä onkin parempi mahdollisuus. Sinun poikkeuslaatuinen urasi tässä parlamentissa ja tässä valiokunnassa on jättänyt pysyvän jäljen Euroopan unioniin ja sen tärkeimpiin politiikan aloihin. Voit olla hyvin ylpeä jättämästäsi perinnöstä ja toivon sinulle kaikkea mahdollista hyvää tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much, dear Andrula. Kiitos, Andrula. Nyt kollegat voivat käyttää puheenvuoron Kammer Evert ensiksi. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsenelle siitä, että hän vielä kerran antoi meille näin kattavan katsauksen siitä, mitä kaikkea olemme saaneet yhdessä aikaan edestä neljän vuoden, viiden vuoden aikana Haluaisin kuitenkin siitä huolimatta hieman pistää vettä viinin sekaan sen suhteen, mitä sanoitte. Hyvä tuosta saatiin aikaan. Erasmus Plus-ohjelma on yksi esimerkki, myöskin Luova Eurooppa on hyvä esimerkki. Valiokunnassa olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa siihen, että komissio saatiin pikkuhiljaa vakuuttuneeksi siitä, että meidän lähestymistapamme ja ajatuksemme ovat kenties parempia ja oikean osuvampia kuin komission puolen ajatukset. Joitakin kiistanlaisiakin kysymyksiä on ollut 12. joulukuuta. Onneksi saatiin Erasmus Plus vihdoinkin englannin kielellä. Ja tänään 18. maaliskuuta, sen jälkeen kun eilen vetosimme komissionin niin tänään sitten saatiin nämä muutokieliversiot ja Erasmus Plus-ohjelman suuntaviivoista. Tätä enää ei saatu. Näin kamata kesti. Eilen sain komissiolta sellaisen uutisen, että nyt ranskan ja saksankielinen kieliversio on saatavilla. Nämä on toimitettu kansalaisille, kansallisille virastoille – Pariisiin ja Saksaan, jotta asiasisältö voidaan vielä tarkistaa. Minun mielestäni nämä kansalliset virastot eivät ylipäänsä vastaa tästä kysymyksestä, vaan pikemminkin kysyn komission asiakirjasta ja oikeastaan komission pitäisi itse vastata sisällöstä. Mahdollisesti parin viikon kuluttua nämä kolme kieliversiota sitten ovatkin jo virallisia, mutta tämä edellyttäisi kyllä ponnisteluita. Sitten muut kieliversiota milloin ne sitten saadaan, sitä tuskin voidaan edes vielä ennakoida. Ja voikin kysyä, miksi ihmeessä tämä kestää näin pitkään. Tämä on hyvin kattavaa pitkää asiakirjaa ja sitten kapasiteetti on tarpeeksi, näin on sanottu. Rova komission jäsen, te vastaatte myöskin monikielisyydestä. Ja tehän tiedätte, että tämä valiokunta on pistänyt suuren painoarvon sille, ja olemme aina pyrkineet siihen, että tietyt kuulemiset, konsultaatiot muiden pääosastojen kanssa tehtäisiin tai julkaistaisiin vain englanniksi. Mutta se, että teidän omalla alallanne tapahtuu tällaista, sitä, että kieliversiot saadaan vasta loputtomien viiveiden jälkeen, niin ja Creative Europe, luova Eurooppa-ohjelmakin tämä päättää tämä sama asia. Nämä suuntaviivat, jotka liittyvät kulttuurialaan, on työkielillä pelkästään esitetty englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Mutta milloin nämä muut kieliversiot saa, saadaan? Ei tässä saa kestää näin pitkän Ja, ja 11 suuntaviivat mediaohjelmaan, ne ovat vain englanniksi saatavilla. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tälläkin alalla jolla hyvin paljon on pyritty siihen, että pieniä elokuvia jo voidaan esittää internetin välityksellä, ja joilla on kuitenkin suhteellisen vähän lisäarvoa, niin näistäkin pitäisi saada riittävästi tietoa. Minun mielestäni tässä on asetettu väärät prioriteetit. Asiat ovat väärässä tärkeysjärjestyksessä. Pyytäisinkin nyt, että vielä virka aikana ne toimikautanne loppuun mennessä varmistettaisiin, että mahdollisimman nopeasti saataisiin ohjelmien suuntaviivat kaikilla kielillä käyttöön, koska tämä on erittäin tärkeää, mikäli halutaan varmistaa näiden ohjelmien onnistuminen – ja se, että näistä saadaankin irti, että ihmiset todellakin jäsenvaltiossa myöskin omalla kielellään voivat saada tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia on olemassa Erasmus Plus-ohjelmassa ja mitä mahdollisuuksia avaa tämä Luova Eurooppa-ohjelma. Luova Eurooppa-ohjelma, siitä vielä yksi pätkä. Suuntaviivojen yhteydessä herää pikkuisen sellainen mielikuva, että nyt ei välttämättä ole pohdittu sitä, mitä sitten jälkikäteen parlamentti ja neuvosto ovat päättäneet loppujen lopuksi Tämä käsite, eurooppalainen lisäarvo, jota me pidämme erittäin suuressa arvossa, on tässä ohjelmien suuntaviivoissa kulttuurialalla yhden ainoan kerran. Yhden ainoan kerran tämä on sivulausissa mainittu ja suoraan sanottuna. Kyllä tämä nyt jossakin muussakin kohdin pitäisi tulla esiin. Se kaikki, mistä olemme yhdessä päättäneet, että tämä täytyy myöskin heijastua näihin ohjelmien suuntaviivoihin ja sitten toteutua konkreettisesti myöskin käytännössä. Kiitos. Seuraavaksi Mari-Therese. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, haluaisin ensin kiittää teitä siitä tuesta, jota kaikissa yhteisissä taisteluissamme olette tarjonneet. Ja tietysti myös kiitän Dorisia hänen puheenjohtajuudestaan ja tuesta kaikissa taistelussa. Koulutus ja kulttuuri aiheista lähtisin liikkeelle kulttuurista. Me olemme voineet myös saada jäsenvaltiot tiedostamaan sen, minkälainen merkitys kulttuurilla on. Ranskassa vai erityisesti hallitus on kulttuurialalta nostanut esille sellaisia numeroita ja lukuja, jotka tuovat aivan kiistatta esille myös kulttuurialan taloudellisen potentiaalin. Kulttuuri ei ole varattu millekään eliitille ja harvoille ja valituille, vaan siinä on myös työllistymismahdollisuuksia erityisesti nuorten näkökulmasta. Haluan kiittää teidän sanoistanne, kun puhuitte tästä taloudellisesta potentiaalista ja siitä, että tarkoitus on luoda myös luottavuusta yhteiskunnan ja kansalaisen välille tätä kautta. Haluaisin käsitellä transatlanttista äh, sopimusta. Te mainitsitte taistelun tästä kulttuuripoikkeusasiasta. Haluaisin kuulla näkemyksenne tästä näkökulmasta. Me olemme saaneet hyvin vähän tietoja siitä, miten neuvottelut etenevät, miten komissio aikoo jatkaa neuvotteluja, kun otamme huomioon sen, että komission strategiahan ei ollut aivan samoilla linjoilla parlamentin kannan suhteen. Me pidämme kulttuuripoikkeusta hyvin tärkeänä. Mitä takeita meillä on siitä, että Yhdysvallat ei sitten palaa tähän kysymykseen neuvottelujen varrella? Tämä on meille hyvin tärkeää. Toiseksi kulttuurin alalla täytyy muistaa internetissä palveluja tarjottaessa ALV-taso. Täytyy pystyä säilyttämään madallettu ALV-kanta näiden palveluiden osalta. Kyllähän meillä on poikkeusmahdollisuuksia. Haluaisin kuulla, mikä on teidän kantanne, kun neuvottelut käynnistyvät. Komission pitää tehdä oma ehdotuksensa alennetusta ALV-kannasta ja tämä ehdotus pitäisi tulla hyvin nopeasti ja myös vaikutusarvio. Onko teillä käsitystä siitä, miten kulttuurialalla komission pohdinnat tällä alalla etenevät? Voin yhtyä teidän analyysinne siitä, että tarvitsemme oikeanlaisia taitoja ja toisaalta koulutusjärjestelmien koordinointia, innovointia ja liikkuvuutta. Nyt kansanäänestyksessä Sveitsi helmikuussa otti kantaa maahanmuuttopolitiikan muuttamisen suhteen, kun ajatellaan vapaata liikkuvuutta ihmisten osalta unionin ja Sveitsin välillä liikkuvuuden kyseenalaistamisesta joudutaan neuvottelemaan. Mikä on komission kanta tällä alalla? Tässä on minun kaksi kysymystäni. Kiitos. Santiago Fischer. Kiitos. Me seuraamme puheluettelua. Hannu Takkula seuraavaksi. Tai anteeksi, Santiago seuraavaksi. Muchas gracias, komissaria, eh, querida Andrula. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin komission jäsenelle hänen puheenvuorostaan ja tiedoista, jotka hän meille toimitti. Aivan erityisesti haluaisin onnitella teitä teidän tekemästänne työstä viimeisten viiden vuoden aikana. Viisi vuotta me tämän ajanjakson pituudeksi laskimme. Hienoa, että olette aina tullut paikalle, kun olemme halunneet keskustella kanssanne. Te olette erittäin avoimesti kuunnelleet meitä ja myöskin vastanneet meidän kysymyksiimme. Haluaisin olla täällä myöskin siitä, että budjettia kaiken kaikkiaan onnistuttu kasvattamaan. Varsinkin aina kriisin aikoina tämä on ollut merkittävä saavutus. Eurooppalaista talousarviota on leikattu, mutta joillakin tämän valikunnan toimialueella rahaa on saatu lisää. Haluaisin niin ikään vielä viitata urheiluun aivan erityisesti. Urheilu on erittäin relevantti asia. Ja senkin tiimoilta oli paljon keskustelua käyty viime aikoina. On tärkeää, urheilu on tärkeä asia ei pelkästään meidän valiokuntamme työssä, vaan äh, niin ikään teidän työssänne urheilu on näytellyt merkittävää roolia ja te olette hyvin onnistunut työssänne tämän suhteen. Suurella enemmistöllä täällä hyväksyttiin mietintö, joka koski urheilua. En nyt halua, että tämä tuo mietintö jää johonkin pöytälaatikkoon pölyttymään, vaikka se ei olekaan lainsäädäntöön suoraan vaikuttava mietintö. Haluaisin kuitenkin, että tämä mietintö pistetään täytäntöön. Ja lopuksi haluaisin vielä tietää erään asian. Mitä on tapahtunut eurooppalaiselle urheiluviikolle? Siitähän on keskusteltu, kyllä. Mutta missä sen suhteen nyt mennään? Kesäkuussa piti olla jokin suuri kokous, eikö niin, jossa kaikkien sidosryhmien pitäisi, piti olla mukana urheilualan edustajien ja muidenkin. Joten Tiedän, että syyskuussa 2015 lähdetään järjestetään kokous, mutta mitä tällä välin tapahtuu? No niin, Helga Trypel seuraavaksi ja sitten komission jäsen voi antaa ensimmäiset vastaukset. Commissioner Vasilio for... Kiitos Doris, kiitos komission jäsen Vasilio näistä alustuksista. Luva Eurooppa-ohjelma Muistatte, että keskustelimme erityisesti siitä kysymyksestä, minkälainen näiden ähm, kansallisten yhteispisteiden ja mediayhteispisteiden äh, yhteistyö on. Haluaisin tietää, mikä nykytilanne tässä on, sillä me haluaisimme, että tämä ohjelma on näkyvä, äh, joten tällä, tällainen nämä yhteyspisteet ja nämä mediadeskit pitää äh, niiden pitää tehdä yhteistyötä, mitä tällä alalla tapahtuu. Ja sitten seuraava kysymys, nimittäin me olemme käsitelleet kulttuuria myös ulko, ulkoisissa toimissa. Mikä on teidän konseptinne ja mitä odotatte tällä politiikan alalla, mikä, mikä on kulttuurin rooli EUn ulkoisissa toimissa? Haluaisin, että kertoisitte siitä hieman lisää. Kiitos. Eh, eh. Andrula, kollegamme pitää lähteä talousarvion valvontavaliokuntaan, joten hän vielä esittää lyhyen kysymyksen tässä kohtaa. Madame la Présidente, on vote la, la Kiitoksia. Haluaisin viitata komissiolle annettavan vastuuvapauteen ja tämän joudun menemään budjettivalvonta valiokuntaan. Haluaisin kysy, esittää kysymyksen, joka liittyy komission aikeisiin vuonna 2017 julistaa, että kyse on yrittelijäisyyden vuodesta, jotta voitaisiin yrittäjäisyysajattelua lisätä nuorten keskuudessa ja millä keinoilla voitaisiin edistää sitä, että olisi käytännönläheisempiä toimia, joilla voitaisiin taistella nuorten työttömyyttä vastaan, esimerkiksi yrittäjyyden, yrittäjyyden kautta. Koulutuksella on erittäin tärkeä rooli tässä suhteessa. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta, että 2017 olisi eurooppalainen yrittäjäisyysvuosi? Kiitos. Die Antwort, die Antwort geben wir dir dann später. Vastauksen voimme antaa myöhemmin, koska sinun pitää lähteä nyt äänestämään. Haluaisin nyt pyytää vahtimestareita. Vahtimestarit! Et Entre vous, soyez gentils et sortez. Merci bien. Jos teidän täytyy keskustella, niin keskustelkaapa sitten jossakin muualla. Well, um, starting with Androilla. Uh, let us not forget that this time... Ei pidä unohtaa, että näinä aikoina, kun kaikki ohjelmat on hyväksytty, niin käännöspääosastolla on valtava tehtävä. Tämä ei ole käännöspääosastolle mikään normaali juttu, että joudutaan kääntämään valtava, valtava määrä asiakirjoja. Kysehän ei ole pelkästään kahdesta ohjelmastamme, vaan kyse on myös kansalaisuusohjelmasta Horisontti 2020, valtavasti eri ohjelmia. Käännöspääosaston on totta kai tehtävä kaikki tämä työ yhdessä rysäyksessä. Kaikki on hyväksytty yhtä aikaa. No mutta nyt meidän ohjelmamme. Ensinnäkin ehdotukset Erasmus Plus-ohjelmasta on tehty kaikilla virallisilla kielillä. Nettisivukin on verkossa kaikilla virallisilla kielillä. Olemme myös neuvoneet kansallisia virastoja antamaan kaikki tiedot ja selitykset kiinnostuneille kansalaisille asianomaisella kielellä. Tämä ohjelma opas on 300 sivuinen, se on hyvin pitkä asiakirja ja tämä on nyt ikään kuin vaiheessa. Nyt on saatu valmiiksi saksa, ranska ja englanti kieliversiot ja kaikki muut ovat tulollaan. Niitä työstetään tällä hetkellä toivottavasti hyvin pian saamme käännökset kaikilla kielillä valmiiksi. Emme me suinkaan aliarvioi muiden kielten merkitystä. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on ihan vain siitä, kuinka paljon työntekijöitä on tämän, tässä työssä mukana. Nyt työntekijöiden määrää säästöjen takia vähennetään ja samanaikaisesti on tehtävä nämä valtavat määrät käännöksiä. Tämän lisäksi meillä on kauppasopimuksia yhtä ja toistaa jatkuvasti. Ei pidä aliarvioida käännös pääosaston tekemän työn merkitystä. Siellä tehdään valtavasti arvokasta työtä täytyy kyllä osoittaa ymmärtämystä myös siihen suuntaan. Luovan Euroopan ohjelman eurooppalainen lisäarvo. Ohjelmassa ja oppassa on useita kohtia, joissa tuodaan esille eurooppalainen lisäarvo. Huomauttaisin rajat ylittävästä yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä – Tämähän on jo sinällään lisäarvoa. Millä muulla tavalla taidealan ammattilaiset eivät voi tehdä tällä tavalla yhteistyötä muumalaisten kollegoitensa kanssa. Eli tähän yhteistyöhön liittyy eurooppalaista lisäarvoa. Ja toivon todella, että ihmiset osaavat arvostaa tätä kulttuurin taloudellisesta merkityksestä. Sitten Seuraavaksi on hyvin tärkeää ymmärtää tämä erityisesti näin kriisin aikoina. Kuukausi sitten yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa käynnistin hankkeen, jolla toteutamme jatkuvaa tutkimusta, jolla osoitamme kulttuurin merkityksen talouksissamme ja sen vaikutuksen, joka sillä on talouteemme ja yhteisöihimme. Poliitikkojen on saattava todisteita siitä, mikä kulttuurialan vaikutus on, kun he tekevät päätöksiään. Ja tällaista tutkimustietoa me saamme nyt pysyvältä pohjalta. No sitten TTIP-sopimuksen kulttuuripoikkeus. Tehän tiedätte aivan hyvin, että minä tuin tätä alusta saakka. Eurooppa-neuvosto jätti aiheen neuvottelujen ulkopuolelle ja nyt oma niin jatkuvasti seuraa asian kehittymistä neuvotteluissa. Me emme ole tietenkään mukana neuvottelutiimissä, mutta kyllä me jatkuvasti tarkkailemme ja varmistamme, että millä tavalla, ei suoraan eikä epäsuorasti, kulttuuripoikkeuskysymystä oteta mukaan neuvotteluihin. No sitten Sveitsiin. Tämä oli onneton tapaus. Me olemme käynnistäneet neuvottelut Sveitsin viranomaisten kanssa ja joulukuussa valitettavasti kansanäänestyksen takia neuvottelut piti keskeyttää. Me odotamme Sveitsin viranomaisilta selkeytyksiä sen suhteen, miten he aikovat kansanäänestyksen päätöstä täytäntöönpanna ja katsomme sitten, onko mahdollisuutta jatkossa tehdä yhteistyötä sveitsiläisten kanssa. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla vaikuta kuluvan akateemisen vuoden toimintoihin. Meillähän oli Lifelong Learning, eli elinikäinen oppiminen ohjelma tällä kaudella. Eli nyt odottelemme vielä sveitsiläisiltä lisäselvityksiä tästä aiheesta. No sitten eurooppalainen urheilun teemaviikko. Fisasin kanssa, Fisashan tietää, että me olemme jo kutsuneet koolle kokouksen sidosryhmien kanssa, jotta voisimme pohtia ja tehdä ehdotuksia siitä, miten tämä asia parhaiten organisoitaisiin. Nyt tämä työ on tehty ja 11. kesäkuuta, jos nyt en ole väärässä. Järjestämme suuren konferenssin, jossa kaikki sidosryhmät joutuvat tekemään sitoumuksia. On hyvin tärkeää, että saamme sidosryhmien sitoumukset ennen kuin teemaviikko käynnistetään. Suunnitelmamme on sellainen, että tätä teemaviikkoa vietettäisiin syyskuussa vuonna 2015. No sitten nämä mediadeskit Kannustamme jäsenvaltioita luomaan tällaiset neuvontapisteet, mutta monissa jäsenvaltioissa on haluttu, että on erikseen tällainen kulttuurineuvontapiste ja toisaalta mediapiste. Eli jäsenvaltioiden tehtäväksi sitten jää päättää, miten siellä toimitaan. No sitten yrittäjyydestä. Me katsomme, että yrittäjyys on yksi niistä alarajat ylittävistä poikkitieteellisistä taidoista, joita oppilaamme, opiskelijamme tarvitsevat. Kun vertaamme itseämme Japaniin, Yhdysvaltoihin ja muihin, niin me jäämme tässä alakynteen. Meidän on aloitettava yrittäjyyskoulutus jo hyvin nuorella iällä. Nuoria on opetettava ottamaan riskejä. Jos ei ole tällaista aivan erityistä ajattelutapaa, mallia, niin me emme saa uusia yrittäjiä Eurooppaan. Meillä on innovaatio, teknologiainstituutti Euroopassa ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten yrittäjyyden kautta saadaan tuloksia aikaiseksi, kun tämä huomioidaan myös koulutuksessa. Toivon, että tämän yrittäjyysteemavuoden kautta voimme hyvin osoittaa sen, miten tärkeää yrittäjyys on. Voimme rohkaista jäsenvaltiota pohtimaan sitä, miten jo hyvin varhaisessa iässä voitaisiin sisällyttää yrittäjyyskoulutus. Niin, pahoittelen vielä ulkosuhteet ja kulttuuri. Aivan niin kuin mainitsitte, meillä on suuri konferenssi kulttuurista ulkosuhteissa. Me teemme läheistä yhteistyötä ulkosuhdepalvelun kanssa ja he tekevät myös yhteistyötä tämän konferenssin järjestämisessä. Meillä on oltava sellainen mielentila kaikissa jäsenvaltioissa, että kulttuuri nähdään osana ulkosuhteita. Meillähän on jo asiantuntijaryhmä, joka on tehnyt suosituksia jäsenvaltioille ja tutkii sitä, miten tästä päästäisiin eteenpäin. Pilotti hanke toteutettiin Kiinan yhteydessä, mutta se ei ole ainoa maa, vaan myös Brasilia on noussut esille. Toivon, että tästä tulisi pysyvä ulkosuhteiden osa jatkossa. Next. Kiitos. Seuraavaksi Rova Verhaien. in den letzten Jahren. Kiitos ensinnäkin. Kiitos tästä katsauksesta viime vuosien työn osalta. Kulttuurisektoriin minulla olisi pari kysymystä ja yksi kysymys liittyy koulutusalaan. Viime vuosina kriisin yhteydessä on havaittu, että monet nuoret ihmiset jäävät ilman työpaikkaa ja meidän täytyy pohtia intensiivisesti sitä, millä toimilla voisimme varmistaa sen, että nuorille annetaan mahdollisuus päästä työelämään. Parempi keskiasteen koulutus ja Korkeamman asteen koulutus ovat yksi ratkaisu. Kysyisinkin, missä määrin tulevaisuudessa komission puolella tullaan varmistamaan se, että on rinnakkaiskoulutusta, tulevaisuuteen suuntautuvaa koulutusta menneisyydessä. On pohdittu näitä asioita, mutta tulevina kuukausina tullaanko mahdollisesti silloin ohjaamaan toimia eri suuntaan. Entä sitten teleliikennepaketti ja sen tiimoilta käyty keskustelu. Minun mielestäni kulttuuri, kulttuurin seikat sisältökeskustelussa ovat suhteellisen vähäisen asemaan jääneet näissä keskustelussa Ja haluaisinkin, että komissio pohtusi, mitä vaikutuksia eri toimilla on kulttuurialaan silloin, kun tehdään päätöksiä ja ehdotuksia. Joskus hyvin lyhyelläkin aikavälillä ryhtyä pistämään täytäntöön asioita, niin kuin parlamentissa viimeisen puolen vuoden aikana on tehty hyvin lyhyellä aikavälillä töitä. Kuinka sitten tulevaisuudessa näette tilanteen kehittyvän ja kuinka voidaan paremmin vaikuttaa asioihin myöskin kulttuuri- ja sisältöpuolen asioista vastaavien komission osastojen kautta? tulevaisuuteen suuntautuva audiovisuaalinen ala on, johon, ala, johon on tehty kaksi mietintöä. Kamera teki toisen, minä toisen ja liikennepaketinkin yhteydessä kysely kuulemismenettelystä silloin, kun komission vihreä kirja esitettiin ja ne päätökset, jotka tehtiin teleliikennepaketin yhteydessä, sekin olisi pitänyt ottaa huomioon kulttuurialakin. Ja kysyisinkin, kuinka teidän pääosastonne suhtautuu näihin asioihin? Emma McClarkin. Kiitos. Seuraavaksi Emma McClarkin. Uh, thank you, and I, I wanted to thank you for your cooperation. Over Kiitos. Haluaisin kiittää yhteistyöstä viimeisenä viitenä vuotena. Te olette virtaviivaistaneet tekemäämme työtä ja myös rahoitusta ja toivottavasti se tuottaa tulosta, kun ähm, etenemme asioissa seuraavan viiden vuoden aikana. Minä halusin korostaa, miten tärkeää on se, että tämä valiokunta tekee nuorisoasian parissa työtä ja meidän pitää antaa nuorille ääni. Meidän pitää siis todellakin pistää juuri nuorisoasioihin painopiste. On, siis olen siis tyytyväinen, että olette keskittyneet tähän asiaan. Mutta kuitenkin minulla, minä kaipaisin vielä keskittymistä ammattikoulutukseen. Puhumme paljon korkeasteen koulutuksesta, mutta mielestäni on paljon työpaikkoja, joille pitäisi antaa arvoja, arvoa ja meidän pitää yrittää edistää ammattikoulutusta. Näin voidaan tarjota erilaisia taitoja nuorille ja näin nuoret voivat edetä urallaan. Ja mm, meidän pitäisi myös puhua digitaalisesta agendasta ja siitä, miten tärkeää laajakaista on laajakaista koko Euroopassa, mutta ennen kaikkea eh, se on myös tärkeää nuorille, kun nuoret esimerkiksi kouluttautuvat verkossa. Eh, eli digitaalisen asia, esityslistan suhteen pitää edetä. No, brittikonservatiivina minun kantani talousarvion lisäämiseen on kyllä tunnettu, eh, mutta koulutuksen, koulutuksen ja urheilun eh, alalla pitäisi muistaa aina niiden arvo, miten voimme siis todellakin muistuttaa näiden ohjelmien todellisesta arvosta. Meidän pitää jatkuvasti siis myös tarkastaa nämä ohjelmat, tuottavatko ne lisäarvoa, käytetäänkö varat parhaalla mahdollisella tavalla. Varojen käytöstä hyvä esimerkki on esimerkiksi luovan alan tukeminen niin, että esimerkiksi elokuva ala on tuettu, tai esimerkiksi pelialaa olemme nähneet, miten, miten tämä, nämä varat ovat palanneet talouteen, kun olemme tukeneet luovan alan yrittäjiä. Ehkä tulevaisuudessa voisimme nähdä enemmän tällaisia sijoituksia luovan alan yrittäjiin ja nuoriin. Siinä kaikki minun puolestani. Mä. Kiitos, Emma. Rouva Deli. Back, kirja Proeder. Ε, θα μιλήσω ελληνικά. Ε, hetkinen, hyvät herrat, te tulette Dellin jälkeen. Te nostitte kätenne myöhemmin kuin rouva Paljadelle. En nyt tässä mitenkään sekoita asioita. Minä kyllä tykkään sinusta ja toimin tässä oikein. Näin ilmeesi. Olisit epäileväisen näköinen. Nyt kuitenkin Paljadelli κυρία Πάρκ αντί για τον κύριο Τάκουλα ή τον κύριο Λόκεγκαρτ ε, στη σειρά. Ε, καλημέρα σας κυρία Βασιλιά για αυτή την... έτσι... Kiitoksia. Hienoa komission jäsen, että te olette täällä tänään. Kiitoksia myöskin teidän tekemästänne yhteenverosta. Pääosastonne on tehnyt hyvää työtä ja kuten sanottua, Erittäin hyvää yhteistyötä on harjoitettu myöskin parlamentin ja komission välillä teidän kaudellanne. Tästä teille suurkiitokset ja ylistys. Nyt haluaisin muistuttaa mieliin, että joitakin ongelmia on ollut kulttuurivaliokunnan työssä tiettyjen aiheiden käsittelyssä. Ne ovat muodostuneet suorastaan päähän pinttömäksi. Euroopassa aina toissijaisuusperiaatetta peräänkuulutetaan. koulutetaan ja sen kun on kyse humanistisesta tieteestä ja muista tieteestä, edustaja Kosta on puhunut horisonttiohjelmasta ja luovasta Euroopasta, ja sinne on yritetty pistää kulttuuriperintöä merkittävämpään asemaan, olipa sitten kyse yrittäjyydestä tai innovaatioista tai uuden aikaistuksista yliopisto-opintojen osalta ja niin poispäin. Aina on haluttu vaikuttaa asioihin myönteisellä tavalla. Siitä huolimatta nämä aloitteet, joista nyt on puhuttu, esimerkiksi mikä se ohjelma nyt olikaan nimeltään, kulttuuriperintö, ohjelma. Tämä on erittäin tärkeä asia. Näitä täytyy jatkaa myöskin seuraavan parlamenttikauden aikana ja meidän samoiden asioiden edistämistä. Ja kun puhutaan Erasmuksesta, luovasta Euroopasta ja horisonttiohjelmasta. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on kokonaisvaltaista politiikkaa ja pelkästään suojella ja edistetä kulttuuriperintöä, vaan se pitää ottaa huomioon laiminkin sykikuluksen matkailusta, mutta myöskin tutkimuspuolta ja tieteellistä puolta täytyy painottaa. Ne ovat aivan yhtä tärkeitä, kun teknologiaa sovelletaan ja uusia sovelluksia keksitään jatkuvasti silloin tämä koko kulttuuriperintökysymyskin saa astuu aivan uuteen valoon. Milloin saamme tällaisia aloitteita? Hienoa, että, tai hienoa, mikäli teillä on vielä lisää tietoa tästä, olisin tästä kuin kiitollinen. Jetzt kommt Herr Tack. Kiitos. Nyt sitten Hannu Takkula. Kiitoksia, rakas tooris. En tiedä, mitä meidän kasvoiltamme luit, mutta ehkä me tässä vaan vaihtelimme ajatuksia, että kumpi käyttää syvemmän kiitospuheenvuoron ja kumpi ojentaa kukat ja kumpi halaa, mutta ehkä sen aika tulee sitten myöhemmin. Nyt muutama sana tähän keskusteluun liittyen. <clears throat> siis tämä oli siis minun ja Morttenin välistä silmäpeliä. Tuota, ensinnäkin kiitoksia komissaarille näistä vuosista. olette tehneet erittäin hyvää työtä ja voi sanoa, että yhdessä te kaksi rautorouvaa siellä komissaaria Doris. Tämä Erasmus Plus on minusta valtavan suuri asia tämmöisenä aikana, siis voiman osoitus, kun muuten budjettia leikattiin, niin me saatiin kuitenkin tälle sektorille 47 prosentin kasvu, niin kuin tiedämme, valtava, valtava kasvu, ja se on todella kova saavutus näissä ajoissa. Ja se osoittaa sen, että te saitte vakuuttuneeksi myöskin komissiossa ja parlamentissa muut tahot, että satsaaminen koulutukseen ja tutkimukseen on tärkeintä sellaisena aikana, kun eletään taloudellisen taantuman olosuhteissa. Eli siitä vielä kiitokset. Myöskin muut ohjelmat, mitä tässä on saatu, saatu vietyä läpi, ovat olleet toki hyviä, mutta tämä on varmasti semmoinen kruunu tässä, tässä ohjelmien kentässä tällä vaalikaudella. Voi todeta näin, että koulutus ja kulttuuri on haastava komissaarisalkkuja. Kun viisi vuotta sitten tulin parlamentti, tai äh, alkoi tämä kausi ja uudelleen halusin jatkaa työtä koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa, niin melko usein tuolla kollegoilta myös Suomessa kuulin, että olet siis koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa, oletko muuten terve, eli vähän niin kuin tämän, tämän tyyppinen ajatus. Nyt olen ilokseni huomannut, että Moni heistä viime aikoina ovat antaneet julkisuuteen Suomessa haastattelu ja kertoneet, että suurimmat saavutukset tällä istuntokaudella oli Erasmus Plus-ohjelma ja Horisontti 2020. Nämä kaksi he ovat melkein kaikki nostaneet esille ja voi sanoa näin, että jos he viisi vuotta sitten vähättelivät, niin eivät ainakaan nyt missään puheessa vähättele. Ja totta on näin, että nämä varmaan ovatkin ne kaksi isoa asiaa, mitä tällä vaalikaudella on tässä talossa saatu aikaan. Eli minun mielestä ei pidä aliarvioida koulutus- ja kulttuurisektoria Euroopan unionissa, se on tärkeää ja, ja tuota, ei myöskään pidä ar- ar- aliarvioida avointa koordinaatiota, sitä tarvitaan avoimen koordinaation perustuvaa työtä myöskin jatkossa ja tästä on saatu paljon irti ja paljon tulevaisuudessakin varmasti saada. Eikä sillain näiden kiitoksien jälkeen ehkä yksi katse tulevaisuuteen sillä ajatuksella, että jos vielä ainakin yhden kerran pääsisi tänne koulutus- ja kulttuurivaliokuntaan myöskin vaalien jälkeen ja siinä toivossahan minä työtä teen ja Suomen maata kierrän, että äänestilläkin olisi samanlainen ymmärrys ja tahtotila. Mitkä, rouva komissaari, nyt teidän mielestänne ovat kolme sellaista top-asiaa, ikään kuin kolme asiaa, mihinkä seuraavalla parlamenttikaudella toivotte, että jos että itse jatka komissaarina, että teidän seuraajanne sitten koulutus- ja kulttuuriasioissa tulisi kiinnittämään erityistä huomiota. Mitkä on ne asiat, missä näette nyt sellaista, mihin pitäisi satsata? Ohjelmakaudet ovat tällä hetkellä jo menossa, mutta mitkä ovat ne kolme top-asiaa? Ja sitten toinen, että jollakin tavalla itse ajattelen näin, että tuossa urheilupuolella meidän varmaan, kun nyt on tämä urheilulla omaa budjettilinja, pitäisi löytää myöskin jotakin uutta. sillä on paljon, paljon potentiaalia tuolla terveysliikunnan puolella, että millähän tavalla ehkä siinä päästäisiin johonkin konkreettiseen toimiin myöskin jäsenma- jäsenmaiden kanssa, koska potentiaalia on paljon, mutta ehkä siinä tarvittaisiin, tarvittaisiin jotakin uutta. Ehkä siihenkin on jonkinlaisia ajatuksia teillä, mutta päätän tähän. Kiitän rouva puheenjohtaja, kiitän rouva komissaaria hyvästä yhteistyöstä ja vuosista ja toivon, että yhteistyömme jatkuu sitten jollakin rintamalla myöskin tulevaisuudessa. Danke, Hanno. Wenn ich nochmal nach Lappland komme, brauche ich dich. Zur wunderbaren Schlittenfahrt. Bitte schön. Kiitos paljon. Lockgaard seuraavaksi. Yet another elder member? Yes. Jälleen Alden jäsen. Joo, joo. Monet asiat täällä tulivatkin jo sanotuiksi, joten puhun aivan lyhyesti, vaan tietystikin haluaisin, niin kuin kaikki muutkin, kiittää komissaaria erinomaista työstä ja yhteistyötä meidän kanssamme, kuten Hanno juuri totesi. Mikäli yksi asia täytyy täältä ottaa esiin täältä toimikaudelta, se on Erasmus Plus. Tämä oli erittäin suuri uudistus, joka saatiin aikaan tällä vaalikaudella. Mikäli ihmiset pohtivat edestä viittä vuotta, ja todennäköisesti tämä on yksi niitä suuria uudistuksia, jotka saatiin aikaan Erasmus Plussa Voin vain painottaa sitä, mitä Hannu jo sanoi. Minunkin kotimaassani Tanskassa tämä on yksi kolmesta tärkeästä saavutuksesta, joista ihmiset maassani puhuvat silloin, kun ne mainitsevat EUn, mikäli ylipäänsä puhuvat EUsta myönteiseen sävyyn. Joskus tällaistakin sattuu. Mennäkseni nyt tulevaisuuden näkymiin, niin kuin Hannokin. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy tulevaisuuteen. Niin kuin tekin, minäkin haluaisin painottaa sitä roolia, joka kulttuurilla on politiikassa ja politiikan teossa, päätöksenteossa. Hy- hyvä kysymys kuuluu, kuinka tämä tehdään käytännössä? Tällä hetkellä nyt meillä on tiettyä liikevoimaa, koska sekä me että te komission puolella olette onnistuneet saamaan kulttuurin poliittiselle asialistalle erittäin korkean asemaan, ja tämä vielä tämän kriisin aikana. Kysymys kuuluu tietysti, tietystikin, että kun tarkastetaan seuraavaa viittä vuotta, mitä kannattaisi tehdä konkreettisesti? Todennäköisesti te tiedätte, että hyvin monia aloitteita on ollut tapetilla, tapetilla Narrative Europe-hanke, joka lanseerattiin viime vuonna huhtikuussa, pyrkii laatimaan tällaisen peruskirjan. Kaksi viikkoa sitten sitä keskusteltiin Berliinissä myöskin Soul for Europe-hanke Sekin oli hieno tapahtuma Belässä pari viikkoa sitten, siellä juuri sen kymmenvuotiskautta. Kulttuuri-ihmisiä on saatu korkeimpiin mahdollisiin, mahdollisiin asemiin. Tilanne on sikäli hyvä, mutta mitä voidaan tehdä, mitä kannattaisi tehdä komission puolella seuraavalla valikaudella, jotta tämä käytännössä johtaisi siihen, että nämä ajatukset muuttuisivat konkreettisiksi teoiksi? Tämä on minun kysymykseni ja suuri huolenaiheeni. Kuinka siirrytään nyt eteenpäin? kuinka voidaan tehdä työtä näiden ajatusten pohjalta, kuinka kulttuuri saa äänensä kuuluviin erityisinä aikoina ja erityisten asioiden yhteydessä tulevalla vaalikaudella. Mitä voidaan tehdä korkeammalla mahdollisella tasolla niin, että kulttuuripoliittisempi äänen paino olisi mukana muokkaamassa EUta ja tekemässä, mukana tekemässä EU-päätöksiä? Kiitos Morten. Nyt sitten kollega Kosta. Per questa mm, interessante carrellata che le ha fatto, signora commissaria. Kiitoksia katsauksesta viimeisen neljän viiteen vuoteen ja tekemämme työhön. Minä olen esittelijänä voinut itse nähdä, miten avoimesti te olette suhtautunut parlamenttiin ja ottanut meidän panoksemme huomioon myös silloin, kun kritiikkiäkin on kuultu. Me olemme saaneet erinomaisia tuloksia aikaiseksi sekä kulttuurivaliokunnan näkökulmasta että komission näkökulmasta. Haluan kiittää myös puheenjohtajamme erinomaisesta työstä, hänen intohimoisesta suhtautumisestaan valiokuntamme työhön – ja haluan käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää myös sihteeristöä sen tekemästä työstä. Katson, että täytyy aina olla valppaana ja seurata, minkälaista edistystä saadaan aikaiseksi. Edistyskään ei ole pysyvä ilmiö, Siinä tarvitaan jatkuvaa valvontaa. Kulttuurilla on yhä suurempi merkitys myös taloudellisesti. Me olemme nähneet ristiriittaisuutta viime vuosina sen suhteen, miten tavoitteisiin pyritään, miten niitä saavutetaan ja toisaalta mitä on tapahtunut monivuotisen ohjelmoinnin ta- tasolla, aivan niin kuin kollega Delikin totesi. Meidän työmme ja se tuki, jota komissio on meille tarjonnut, on saanut aikaiseksi sen, että voimme puhua horisontti 20-20 monista sellaisista seikoista kulttuurin alalla, jotka eivät olleet välttämättä mukana alkuperäisissä komission suunnitelmissa. Ei puhuttu kulttuurista eikä kulttuurin perinnöstä alkuperäisissä hankkeissa, mutta nyt niihin viitataan useassa kohdassa. On hyvin tärkeää, että olette kirjoittanut myös aluekehityksestä vastaaville ministereille henkilökohtaisesti. Mutta minusta pitäisi kirjoittaa myös niille, jotka vastaavat maaseudun kehittämisestä ja koulutusalasta. On hyvin tärkeää, että tällä vaalikaudella olemme ymmärtäneet kulttuurin merkityksen myös rajat ylittävässä merkityksessä. Oikeastaan tässä vielä voisin heijastella sitä, mitä edustaja Tryppel totesi. Oma maani on tehnyt ero näiden neuvontapisteiden luonteen suhteen. Olisi kuitenkin tärkeää, että komissiossa on halukkuutta huomioida erilaisia kumppaneita koska kyllä tällaisia erityispiirteitä sitten, kun toimivaltuuksia tai tehtäviä jaetaan, niin täytyy voida hyväksyä ja ymmärtää. Sitten mainitsisin tärkeänä seikkana indikaattorit. Ennen vuotta 2015 komission täytyy esitellä indikaattorit kulttuurialaa silmällä pitäen. Audiovisuaaliala totta kai on tässä mukana, mutta kyllä tässä on myös olemassa aivan sisäinen heikkous siinä mielessä, että indikaattorit eivät välttämättä aina täysin vastaa tavoitteitaan. Italia puheenjohtajavaltiona haluaisi aivan erityisesti kiinnittää huomiota kulttuuriasioihin. Madame Kiitos. Sitten viimeiseksi Rova Benarabatu. Ähm, kiitos puheenjohtaja. Hyvin monet asiat tulivat jo sanotuiksi kollegoiden suulle, joten haluan kaikkea sanoa uudestaan. Haluaisin puhua kysymyksestä, joka minulle on hyvin tärkeä ja merkittävä. Työllisyysvaliokunta ja kulttuurivaliokunta ovat kyseessä ja nuorison tilanne. Tiedämme, että Euroopan unioni on asettanut on tehnyt päätöksiä, jotka ovat olleet huonoja nuorille, ja nuoret e-, ovat etääntyneet Euroopasta. Ja minulla olisi nuorisoon liittyvä kysymys. Nuorisotakuu on kyseessä. Nuorisotakuusta on tehty ehdotus, mutta se täytyy pistää täytäntöön jäsenvaltiossa koulutukseen ja muiden toimien kautta nuoret pitäisi saada pois työttömyysahdingosta. Ja mitä tulee sitten kulttuurialan, mediaan ja koulutusalaan, kuinka voimme toimia siten, että löydämme ratkaisuja tämän ehdotuksen pohjalta, että nuorisotakuu ei jäisi pelkästään sanahelinäksi ja utopiseksi aloitteeksi, vaan muodostuisi konkreettiaksi? Kuinka voitaisiin löytää ratkaisuja ratkaisuja, jotka ottaisi huomioon myöskin kulttuuri- ja koulutusalan toimet. Kiitos, Rova Benarapatu. Minulla olisi pieni kysymys. Nimittäin hyvin käytännöllinen kysymys. Urheilun alalla tekstissä lukee, että emme halua tukea vuotuisia tilaisuuksia. No entäs sitten joka toinen vuosi? Esimerkiksi jos joka toinen vuosi on äm, paralympialaiset, erityislympialaiset, äm, eli onko siis kielletty todellakin vuotuisesti tukea jotakin tilaisuuksia vai miten? Tämä on tärkeä kysymys pitääkö tässä nyt olla siis nipottamassa, että vuotuinen tarkoittaa vuotuista. Mitä tämä, miten tämä voitaisiin tulkita? Androilla, ole hyvä. Mie, oli ilo kuulla, että monet puhuivat nuorisosta ja nuorisotyöttömyydestä. Tietysti tämä on suurin haasteemme. Voin vakuuttaa teille, että sekä minä että komission jäsen Andor ja myös puheenjohtaja Barroso ovat asettaneet tämän suureksi painopisteeksi, miten selättää nuorisotyöttömyyden haaste. Nuorisotakuu on hyvä väline, väline, jolla voidaan mahdollistaa se, että nuoret löytävät työtä tai voivat jatkaa opintoja tai voivat löytää koulutuspaikan tai oppisopimuskoulutuspaikan. Me Olemme pyytäneet valtioilta, että ne antaisivat suunnitelmansa nuorisotakuun täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot ovat nämä suunnitelmat antaneet ja meidän palvelumme on, yksikömme on tarkastanut nämä suunnitelmat. Nyt yritämme rohkaista jäsenvaltioita aloittamaan näiden suunnitelmien täytäntöönpanon. Meillä on tietysti nämä 6 miljardia euroa, jotka on monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi annettu. Me olemme sanoneet, että tämä rahasumma annetaan jäsenvaltioille, joilla on oikeus saada varoja nuoristakuu kohdasta sen täytäntöpanemiseksi ensimmäisenä kahtena vuonna, että eli vuonna 2014 ja 2015 jäsenvaltiot saavat oikeutetut summansa nuoristakuun täytäntöönpanoon. Mutta nuoristakuu ei ole ainoa asia. Kuten sanoin aikaisemmin, me olemme lanseeranneet myös tämän oppisopimuskoulutuksen allianssin tai oppisopimusyhteen liittyvän. Usein työttömillä nuorilla ei välttämättä ole taitoja, joten meille, meidän pitää antaa heille tietotaitoja ja kokemusta, jotta he voivat löytää työpaikan. Tässä on paljon yhteyksiä myös, myös tähän rinnakkaiskoulutusjärjestelmään, jonka puolesta me teemme työtä. Tämä rinnakkaiskoulutusjärjestelmä on osoittautunut menestykseksi ja me yritämme rohkaista Etelä-Euroopan maita, joilla ei ole ollut ammattikoulutusta, muodostamaan kumppanuuksia sellaisten maiden kanssa, joilla on hyvät ammattikoulutusjärjestelmät, kuten Saksa, Itävalta ja Tanska ja muutkin. Näin voidaan oppia toisilta. Ja tietysti me rohkaisemme jäsenvaltioita myös käyttämään Euroopan sosiaalirahastoa ammattikoulutusjärjestelmän vahvistamiseksi. Samalla me olemme kannustaneet yrityksiä sitoutumaan luomaan enemmän laadukkaita oppisopimuspaikkoja. Tämä eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä on uusi siinä mielessä, että se tuo yhteen kaikki eri toimijat. Näin voidaan tehdä yhteistyötä ja luoda enemmän oppisopimuspaikkoja ja laadukkaita oppisopimuspaikkoja. Toivomme, että näin voimme auttaa nuoria. Lyhyellä aikavälillä tietysti, mutta pitkällä aikavälillä koulutuksella on suuri rooli, jotta voidaan antaa taidot nuorille ne taidot ja kokemus, joita nuoret tarvitsevat sekä elämää varten että myös työpaikan löytämistä varten. Me siis emme keskity pelkästään korkeaasteen koulutukseen, vaan myös muihin koulutuksen asteisiin. Myös esimerkiksi varhaiskasvatusaloitteemme on tärkeä, sillä juuri siellä luodaan perusta tulevalle lasten koulutukselle. Me tiedämme PISA-tutkimuksen tuloksista, että on olemassa suora suhde lasten taustan välillä. Nimittäin ne lapset, jotka ovat yli vuoden olleet varhaiskasvatuksessa, suoriutuvat koulussa paremmin. Eli tä- tällainen ö, suhde taustan ja suoriutumisen välillä kyllä on olemassa. Entä sitten kulttuurisisältö? Pääasia on se, että uusi te- uuden teknologian ei pitäisi kyseenalaistaa periaatteitamme. Esimerkiksi me sanomme, että jokaisen sisällön tuottajan pitää saada korvaus työstään. Me emme voi luottaa digitaaliseen teknologiaan, jos, ei, jos emme saa laadukasta sisältöä. Komission Barnierin ja Cruisin kanssa teemme tiukkaa yhteistyötä tai tiivistä yhteistyötä löytääksemme ratkaisuja. Minä tietysti haluaisin suojella niitä periaatteita, joita me haluamme edistää sisällön tuottajien kannalta. Muiden kanta on tietysti eri, mutta meidän pitää löytää tasapaino eri kantojen välillä. Haluaa, haluaisin sanoa, että tämä Uh, licenses for Europe on, on hyvä aloite. Me teemme eri komission jäsenten um, välillä yhteistyötä sellaisen komission jäsenten, jotka uh, myös, ovat myös, myös tästä digitaalisesta asialistasta vastuussa. Ja me olemme eri toimijoiden välillä käyneet neuvotteluita, olemme saaneet myönteisiä lopputuloksia aikaiseksi. Tämä osoittaa, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä toimijoiden välillä, eli käyttää digitaalista digiteknologiaa ja samalla myös säilyttää nämä eurooppalaiset periaatteet, jotka ovat niin tärkeitä meille. Ohjelmat todellakin, niitä arvioidaan koko ajan. Me emme voi sanoa, että no niin nyt meillä on Erasmus Plus tai Luova Eurooppa-ohjelma ja siinä kaikki meidän pitää koko ajan taata, että nämä hankkeet, jotka me olemme hyväksyneet, pannaan täytäntöön tehokkaasti. Tätä varten me teemme arviointia sekä sisäisesti että myös ulkoisten kumppaneiden avulla ennen kuin otamme käyttöön uusia ohjelmia tai ennen kuin olemme ottaneet niitä käyttöön, me olemme arvioineet laajasti olemassa olevat ohjelmat, jotta voisimme nähdä, mikä toimii ja mikä ei. Me olemme siis virtaviivaistaneet toimet uusissa ohjelmissa niin, että uudet toimet heijastelevat näitä arviointeja, joita on tehty olemassa olevissa ohjelmissa. Sitten koulutuksen sijoittaminen. Haluaisin muistuttaa, että Maakohtaisissa suosituksissa, jotka komissio hyväksyy joka vuosi, komissio hyväksyy ne ja sitten ne menevät neuvoston käsittelyyn. Niissä me teemme suosituksia myös sijoittamisesta koulutukseen, sillä myös kriisin tilanteessa meidän pitää sijoittaa koulutukseen. Meidän pitää ennen kaikkea sijoittaa viisaasti, sillä usein jäsenvaltiot sijoittavat paljon koulutukseen, mutta tulokset ovat huonoja. Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä, jotta toisaalta voimme kannustaa jäsenvaltioita olemaan leikkaamatta koulutusbudjettia ja samalla keskittymään siihen, mitkä ovat jäsenvaltioissa heikkoja kohtia Siksi kaikissa, jäsenval- tai kaikista jäsenvaltioista 18 kappaletta sai vakavia suosituksia koulutuksen alalla. Siksi sanon, että koulutus on aivan ydinasia politiikassamme. Herra Takkula kysyi minulta, mikä, mitkä olisivat painopisteeni seuraavan komission kaudella – kulttuurin alalla. No, kulttuuriperintö ensiksi. Kuten sanoin jo Rova Paljadellillekin, kulttuuriperintö on kokemukseni mukaan, siis viimeisten vuoden kokemusteni mukaan, ollut hyvin tärkeää, on hyvin tärkeää, että ihmiset arvostavat kulttuuriperintöä. Kulttuuriperintö liittyy tiiviisti myös kaupunkien ja alueiden kehittämiseen ja kokonaisten maiden kehittämiseen. Siksi päätin, että ennen kuin kauteni loppuu, haluan antaa tiedonannon kulttuuriperinnöstä. Näin voin aloittaa vakavat keskustelut jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa siitä, miten voimme todella antaa enemmän arvoa kulttuuriperinnölle, koko tässä Euroopan moninaisuuden ja yhtenäisyyden kontekstissa. Toinen painopisteeni on saada todisteita siitä, miten kulttuuri ja luova ala todella vaikuttavat Euroopassa, sillä usein me puhumme tästä, mutta jokaisella jäsenvaltiolla on eri tapoja arvioida kulttuurin vaikutuksia Eli me teemme Eurostatin kanssa töitä, jotta saisimme aikaiseksi yhteisen määritelmän, mitä tarkoitamme kulttuuri, kulttuurialalla ja luovalla alalla. Näin voimme taata, että puhumme samoista asioista. Ja kuten jo mainitsinkin, haluamme yhteisten tutkimuskeskusten kanssa aloittaa yhteisiä tutkimuksia, jotta voimme saada nämä todisteet aikaiseksi. Ja sitten Kolmanneksi haluaisin, että eurooppalainen elokuvateollisuus voittaisi amerikkalaisen elokuvateollisuuden. Me olemme edelleen jälkijunassa, vaikka me tuemme elokuvateollisuuttamme. Ja minun sydäntäni lähellä on myös viestintä, lukutaito ja elokuvien lukutaito – minä osallistuin itse asiassa Amsterdamissa hyvin suureen tilaisuuteen, jossa oli kyse elokuvien ja viestimien lukutaidosta. Minusta oli hienoa, että jotkut tähän aiheeseen liittyvistä, että siellä käsiteltiin joitakin tähän aiheeseen liittyviä hankkeita. Minä puhuin itse asiassa neuvoston puheenjohtajan edustajan kanssa, kreikkalaisen edustajan kanssa, ja hän sanoi, että että, että kutsuttaisiin myös seuraavaan tilaisuuteen nämä tämän aiheen edustajat. Nyt on aloitettu pilottihankke tämä pilotihanke alkoi 27 koulussa yhdistyneessä kuningaskunnassa ja nyt se on, on levinnyt tuhansiin kouluihin. Tiedän myös, että Saksassa ollaan kiinnostuneita tästä aiheesta. Me haluamme edistää tätä, sillä jos nuoret valmistetaan hyvin varha, va, tai heitä autetaan hyvin varhaisessa iässä ymmärtämään eurooppalaisen elokuvan arvoa, niin asteittain varmasti onnistumme myös siinä, että tästä kaikesta tulee todellisuutta. Herra Lokkegaard, tiedän, että me molemmat ja Doris myös tekivät töitä tämän New Narrative for Europe-aloitteen kanssa. Ei riitä, että meillä on viisi tai kuusi tapahtumaa Euroopassa. Tästä pitää tehdä säännöllinen tapahtuma. Ja joka puolella tilaisuuksissa käyn. Minä yritän kannustaa tähän. Ei riitä, että hallitusten päämiehet osallistuvat ja muut persoonallisuudet, vaan tämä vuoropuhelu kansalaisten kanssa on keskiössä. Haluaisin myös kannustaa taiteilijoita ja kulttuurialan ihmisiä käyttämään ääntään paremmin. Me kuulemme heistä oikeastaan vain silloin, kun on ongelmia. Tiedän, miten tärkeää tämä oli, kun esimerkiksi TTIP-sopimuksesta halusimme kulttuurialan jättää pois. Silloin pelättiin, että mediaohjelma ei tule mukaan. Eli me kuulemme tästä vain silloin, kun on ongelmia, mutta emme, emme kuule myönteisistä aspekteista kulttuurista, esimerkiksi eurooppalaisessa yhtenäisyydessä. Haluaisin tätä siis lisätä. Me olemme velkaa Euroopalle sen, että, että puhumme myös tästä ja kannustamme ihmisiä tekemään enemmän. Ai niin, vuotuiset urheilutapahtumat. No, niin, tämä ei ole jäänyt kokonaan pois tämä aihe. Jos muistan oikein, niin tässä puhutaan monivuotuisista tapahtumista. Mutta äh, tärkeintä on se, että että pitää olla kyse kilpailukykyisistä hankkeista. Eli emme anna apurahoja vaan sellaisille hankkeille, että tykkäämme niistä, siltä perust- sillä perusteella, että tykkäämme niistä, vaan meillä on tietyt kriteerit. Ne parhaat, parhaat ehdokkaat saavat apurahan. Kiitos komission jäsen. Haluaisin vielä muutaman sanan lisätä tähän sillä nyt suuntaamme katseemme tulevaisuuteen. Monet kollegat eivät välttämättä tiedä, että meillä on uusi pääosasto, nimittäin tutkimuspalveluyksikkö. Tämä yksikkö arvioi kaikkia ohjelmia ja tutkii, onko niillä eurooppalaista lisäarvoa Viimeisin viimeis tutkimus oli, sen otsikko oli The Cost of Non-EU. eli siinä tutkittiin eri toimia. Eli jos katsomme myö kaikkea, mitä me täällä teemme, mitä, mitä nyt olemassa oleva tutkimusyksikkö esimerkiksi tekee, niin varmasti voimme saada paljon tietoa siitä, mitä voisimme tehdä paremmin. Eli on olemassa tällain, tällaisia tahoja. Itse asiassa minäkin kuulin tästä vasta kolme viikkoa sitten ja halusin tämän tiedon teille välittää. Toiseksi, tuossa aikaisemmin unohdin sanoa, että komissiohan tekee myös sellaisia asioita, joihin me emme virallisesti ole osallisina, mutta komissio on osallistanut meidät kuitenkin esimerkiksi eurooppalaiseen kirjallisuuspalkintoon. Joka vuosi 12 tai 13 maata saavat ehdottaa palkintoehdokasta ja sitten täällä sitten me pidämme tällaisen todella hienon palkinton ja tilaisuuden ja komissio on aina ollut valmis osallistamaan tämän valiokunnan myös tämän palkinnon jakoon. Öm, yhteistyö on siis ollut hyvin mukavaa. Esimerkiksi teidän edeltäjänne eivät välttämättä ole ollenkaan osallistuneet parlamenttia tällaisiin palkinnon jakoihin. Haluaisin tätä erityisesti korostaa. Eli mehän olemme saaneet tukea myös festivaaleihin. Meillähän on monia festivaaleja Euroopassa. Se on hienoa. Ehkä komissio kuitenkin voisi tulevaisuudessa kiinnittää vielä enemmän huomiota teatteriin. Ähm, siis en tarkoita tässä mitenkään teatterirakennusten tukemista, vaan ähm, sitä, että teatteri saisi esimerkiksi enemmän tapahtumia. Mehän sanomme, tai teatteri, teatteriala ei jotenkin löydä, ole löytänyt vielä paikkaansa tästä politiikasta. Ehkä tulevaisuudessa siis voisimme vielä tämän aiheen ottaa käsittelyyn. Ja sitten vielä Morten Lockegaardin kommenteista tämä New Narrative for Europe oli hyvä idea. Se toi yhteen korkeatasoisia ta- taiteilijoita ja toimijoita. Herra Barrosokin oli paikalla, hallituksen päämiehi oli paikalla. Ähm, mutta tämä, tätä pitää jatkaa. Tämän aloitteen ansiosta me saamme ideoita, miten me voisimme jatkaa työtämme. Ähm, ja meidän pitäisi todellakin käyttää tätä foorumia. Andruja puhui tuossa elokuvateollisuuden roolista. No Euroopan parlamentti on tämän jo tunnistanut ja huomannut aikoja sitten Lux palkintoa voidaan käyttää välineenä sell- äh, ongelmien osoittamisessa, ongelmien joita EUlla on. Ja näin voidaan antaa aloitteita siitä, miten näitä ongelmia voitaisiin käsitellä. Esimerkiksi, esimerkiksi Die Fremde-elokuva, joka käsittelee kunniamurhan aihetta ja yhteistyö esimerkiksi Arten kanssa. Arten kautta esimerkiksi kolme kuukautta tätä elokuvaa, kolme kuukauden aikana tätä voi, elokuvaa voi katsoa milloin tahansa Eli meillä, me teemme esimerkiksi yhteistyötä koulujen kanssa ja myös pääkaupunkien EU-edustus todella käyttävät Lux-palkintoa hyväkseen. Myös se, että Lux-palkinnossa on kyse siitä, että sponsoroidaan elokuvien tekstitykset, niin se on ollut, tuottanut hyvää tulosta. Tässä siis muutamia huomioita siitä, tästä yhteistyöstä, jota olemme tehneet viimeisten viiden vuoden aikana. Toivon, että ne kollegat, jotka jäävät tähän valiokuntaan, tekevät edelleen hyvää yhteistyötä ja toivottavasti tämä hieno yhteistyö myös komission kanssa jatkuu. Haluaisin nyt kaikkien kollegoiden nimissä kiittää komission jäsen Vasiliota ja hänen henkilökuntaansa. Kiitos hyvästä yhteistyöstä kaikilla aloilla. Olette olleet oikein ymmärtäväinen ja ähm, niin no, ehkä minä olen äh, välillä ollut vähän epädiplomaattinen. Ähm, eli äh, toivottavasti ymmärrätte. Ähm, ehkä, ehkä se kuitenkin vähän ähm, rentouttaa tätä ilmapiiriä. Myös tulkit jotkut sanovat minulle, että, että minua on hauska tulkata. Jos siis olen ollut töykää, niin pyydän siitä anteeksi. Kiitän kaikkia kollegoita hyvästä yhteistyöstä ja toivotan teille komission jäsen kaikkea hyvää tämän komission kauden jälkeen. Tämä oli siis varmasti hieno kausi teille koulutus. Öö, on joka tapauksessa hieno aihe. Kiitos siis kaikille ja näin keskustelu päättyy. Ähm, dann kommen wir zu Punkt Verschiedenes. Nix? Nee. Siebten, ja, ja. Si Hallo, bitte. My dear friend Hanno. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. Hanno. Join me. No, not, not, not once again. Ei nyt taas. Juh, Nyt riittää. Sinä et sanot, mitä piti sanoa. Niin, mutta kun tänään on 18. maaliskuuta. Happy birthday to you. Happy birthday dear Doris. Happy birthday to you. Thank you very much. Danke, So, und jetzt haben wir unsere... Ja nyt sitten koordinaattorin kokous. Kaikki, jotka eivät ole koordinaattoreita, ulos tuosta ovesta. Och, schätze, die Neva Dalova hat dran gedacht.